Ladies and gentlemen, good afternoon. Hyvät naiset ja herrat, hyvää iltapäivää. Tervetuloa tähän yhteiseen julkiseen kuulemiseen, jossa käsitellään sitä, että pitäisikö pohtia uudelleen kesäaikaan siirtymistä. Tämä on yhteiskuuleminen, jossa on mukana oikeusasian valiokunta, teollisuustutkimus- ja energiavaliokunta – ja liikenne- ja matkailuvaliokunta. Valitettavasti sairauden ja muiden menojen vuoksi kaksi puheenjohtajaa muista valiokunnista eivät päässeet mukaan tähän kuulemiseen. Mutta halusin kuitenkin toivottaa tervetulleeksi, tervetulleeksi meidän arvovaltaiset puhujamme. Ja haluaisin myöskin toivottaa tervetulleeksi Peter Schiller, joka on Tsekin senaatista. Hän on suuri taistelija, joka pyrkii poistamaan nämä kesäaikaan siirtymiset. Ja hän on laatinut asiakirjan For Only One Time ja se on jaettu teille. Eli tervetuloa kaikille. Ja ennen kuin ajan Mm, annan puheenvuoron meidän arvovaltaisille puhujillemme, niin haluaisin pyytää käyttämään minuutin hiljaisuuden German Wings lentoonnettomuuden uhreille Ranskan alpeilla. Thank you very much. Kiitos. The first part of the... Ensimmäinen osuus tässä istunnossa käsittelee sellaisia asioita, jotka liittyvät liikenne- ja matkailuvaliokunnan alaan. Ja haluaisin ensinnäkin antaa puhelin, puheenvuoron Victoria Gil Casadolle. Hän on suunnittelusta, viestinnästä ja toimielten välisestä suhteista vastaava yksikön päällikkö MOVE-pääosastolta Euroopan komissiolta, komissiosta. Eli teillä on 10 minuuttia aikaa esityksellenne. Kiitoksia. Thank you very much, Chair. Thank you very much, honourable members of this uh, Parliament. The Commission thanks you. Kiitoksia. Komissio kiittää tästä mahdollisuudesta voida osallistua tähän kiinnostavaan tilaisuuteen. Haluaisin nyt äh, tätä direktiiviä tässä vähän hahmotellaan. Tämähän hyväksyttiin, tämähän hyväksyttiin 2001. Kaksi kertaa vuodessa käännämme kelloa jäsenvaltioissa kesästä talveen ja talviajasta kesäaikaan. Tämä käytäntö otettiin käyttöön jo 6- ja 70-luvuilla suurimmassa osassa Euroopan unionin maita. Muutosta ei kuitenkaan aina tehty ihan samaan aikaan eri valtioissa. Sisämarkkinoiden myötä tuli selväksi, että oli tärkeää harmonisoida nämä kesäaikajärjestelyt. Ja tästä syystä annettiin tämä Euroopan unionin direktiivi. EU-tason lainsäädännön tarkoituksena varmistaa se, että sisämarkkinat voivat toimia. Kuinka ne sitten toimivat, ne antavat selkeää pitkäaikaista suunnittelumahdollisuutta näitä kahta kahta vuosittaista kellon kääntöä varten. Kesäaika otettiin käyttöön kansallisella tasolla jäsenvaltioissa. Ainoa päätös, joka tehtiin Euroopan tasolla alussa, koski näitä päiviä ja kellonaikoja, milloin aikaa muutetaan ja kelloa käännetään. Tänään päivänä voimassa oleva direktiivi on peräisin vuodelta 2001, kuten sanoin, ja tuolloin oli 15 jäsenvaltiota, eikä kukaan pyytänyt harmonisointia, koska silloin jo oli havaittu, että tai silloin pyydettiin harmonisoitua, koska oli havaittu, että sisämarkkinoilla oli jo vaikeuksia esimerkiksi liikennealalla johtuen näistä eri, eri ajankohdista, jolloin kelloa käännettiin. Joten oli tärkeää löytää koordinoitua toimintaa tätä varten. Direktiivin mukaan komissio esitteli vaikutusten arviokertomuksen vuonna 2007 koskien nykyistä kesäaikajärjestelmää. Kertomus perustui tiedolle, jota komission tiedossa oli, jota se oli saanut eri kuulemisten kautta, ja myös eri jäsenvaltioiden tarjoamien tietojen perusteella koskien nykyjärjestelmän vaikutuksia. Suurimmassa osassa jäsenvaltioita kuultiin eri toimialoja, erityisesti maatalous, liikenne, matkailu ja terveysaloja. Ja näiden löytöjen perusteella – saatamme nähdä komission kertomuksesta, että, että jonkin verran säästöä energia-alalla kyllä on saatu aikaan kelloa kääntämällä, mutta säästöt eivät olleet kovin merkittäviä. Maantieturvallisuudessa esimerkiksi Virossa tai Portugalissa tutkittiin asiaa jossain määrin ja päädyttiin siihen, että mitään merkittävää variaatiota ei ollut nähtävissä kesäaikajärjestelyjen seurauksena terveyden alalla on havaittu joitakin vaikutuksia unirytmin, biorytmeihin muutamien päivien jälkeen, kelloa kääntämisen jälkeen. Kuitenkin mitään kovin merkittäviä vaikutuksia ei ole havaittu, joten tässä 20, vuoden 2007 komission kertomuksessa todettiin, että kesäaikajärjestelyjen käyttäminen rohkaisi erilaisiin iltaaktiviteetteihin. Iltaisin, ilto, iltaisin, kun illat olivat valoisempia, mutta mitään suurempaa energiasäästöä ei tullut, ja, eikä myöskään juurikaan kielteisiä vaikutuksia joten olemme sitä, olimme sitä mieltä, että oli paras pitää kiinni nykyisestä järjestelmästä. Viime vuonna 2014 komissio laati uuden kertomuksen. Komissio tilasi tutkimuksen, jonka myötä katsottaisiin, mitä mahdollisia vaikutuksia sisämarkkinoilla olisi siitä, että ei olisi harmonisointua kesäaikaa EU-ssa. Tässä tutkimuksessa katsottiin eri tapaustutkimuksia, ja päätelmät olivat sellaiset, että jos harmonisointia ei olisi, niin siitä varmasti tulisi lisää, lisää kustannuksia energian toimittajille ja hallintoon ja neuvottelukustannuksiin. Tutkimuksessa ei ollut kuitenkaan mukana sellaisia mahdollisuuksia, mitä tapahtuu muuttuisi, jos kesäaika kokonaan kumottaisiin. Tästä ei ollut tutkimuksessa kysymys. Tutkimus on saatavilla MOVE-pääosaston nettisivulla kaikille. Direktiivin täytäntöönpanoon ja näiden kertomuksen perusteella päädyimme siihen, että jos kumoaisimme tämän kesäaika järjestelyn ja harmonisoinnin. Se, siitä aiheutuisi suuria vaikeuksia paitsi kansalaisille niin myös liike-elämälle, joten haluaisin san- päättää tämä sen, millä aloitin. Direktiivi on keskeinen väline, kun halutaan taata harmonisoidut aikataulut, joilla voidaan varmistaa sisämarkkinoiden toimiminen. Tähän päivään mennessä yksikään jäsenvaltio ei ole pyytänyt eh, järjestelmän muuttamista tai kumoamista, joten uskomme edelleen, että vuonna 2001 direktiivi tällaisenaan on asianmukainen. Haluaisin lopuksi vielä muistuttaa teitä siitä, että tänä viikonloppuna sunnuntaina käännämme kelloa yhdellä tunnilla eteenpäin. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitoksia. Kiitoksia oikein paljon. Luulenpa, että otetaan nyt tähän heti toinen esitys perään ja sitten sen jälkeen otetaan kysymykset, jotka liittyvät näihin kahteen esitykseen, jos teille sopii tällainen. Eli haluaisin nyt antaa puheenvuoron toiselle arvovaltaiselle vieraallemme, Brian Lawton. Hän on liikenneturvallisuuskonsultti liikennetutkimuslaboratoriosta Iso-Britanniasta. Olkaapa hyvä. Kymmenen minuuttia. Thank you very much, Mr. Chairman. Oh, that's better. Excellent. Um, Brian Lawton. I work for TRL. We're known as... Olen Brian Lawton. Aloitin työtä TRLssä, joka on yksityinen yritys, joka yksityistettiin vuonna 1996, mutta emme jaa voittoa. Kaikki voitto syötetään uudelleen uuteen omaan tutkimukseen, joten varmistamme riippumattomuutemme rakenteen kautta. Olemme olleet mukana myös testauksissa, turvallisuustestauksissa, niin kuin näette tältä kuvasta. Nyt on aloitetaanpa perusasioista. Tässä kartalla on eri aikavyöhykkeet Euroopassa. Aurinko nousee idästä, laskee länteen, joten mikä, mitä enemmän idässä ollaan, sitä aikaisemmassa ollaan, ja mitä enemmän lännessä, niin sitä myöhemmin noustaan. Keväällä kelloja käännytään eteenpäin ja syksyllä taaksepäin. Eli, eli keväällä eteenpäin ja syksyllä taaksepäin. Tämä on minun muistisääntöni. Islanti muuten ei muuta kelloa vaan on GMT-ajassa koko ajan. Sitten Britannia, Portugali, Irlanti, ovat tuolla seuraavana, jotka kiertävät sitten Tunisia ja Algeria Afrikassa, jotka eivät myöskään käännä kelloa, mutta suurin osa Euroopasta kyllä kääntää. And this is what's known often in, in, in many countries as daylight saving time. Sitten on tämä kesäaikajärjestelmä, DST-järjestelmä. Mehän käännämme kelloa niin, että saamme enemmän päivävaloa kesällä ja vähemmän talvella, joten vähemmän hyötyä tuohon vuoden aikaan. Tämä kesäaika Daylight Saving, my, saving Time on ehkä vähän harhaanjohtava, koska eihän, eihän tuota päivävaloa voida kesällä panna pulloon ja käyttää sitä sitten talvella, mutta voimme kylläkin hyödyntää paremmin käytettävissä olemaan päivävalomme tänään kun lähdin, niin oli ollut valoisaa jo monta tuntia, mutta kun menen kotiin, niin on pitkään ollut pimeää. Jos työaikana olisi aikaisemmin, niin varmaankin voisin enemmän olla aktiivinen päivänvalon aikaan. Miksi tällä sitten on väliä tieturvallisuuden kannalta? Valosanakaan ei ole niin paljon törmäysriskiä, erityisesti jalankulkijoille ja pyöräilijöille. Heillä ei ole niin paljon mahdollisuuksia joutua onnettomuuksiin, vaikka pimeät aamut ovat riskitekijä, mutta niin valoiset iltapäivät on, ja illat ovat hyviä, joten yhdessä voitetaan tuossa hävitän iltaisen iltapäivisen kuitenkin enemmän aktiviteettia. Ja nettovaikutus on se, että kun on kelloa käännetään, meillä on vähemmän iltapäivisen törmäyksiä ja enemmän aamuisin, mutta ei läheskään niin paljon, että se ei tasoittaisi tilannetta. Jos kesäaikaa muutetaan, saadaan kaiken kaikkiaan vähemmän törmäyksiä. Vähän, vähän enemmän aamuisin, mutta paljon vähemmän iltapäivissä. And just to, to bring that home. Ja tässä on hieman tietoa, vanhaa tietoa Iso-Britanniasta vuodelta 2009. Tämä nyt sattui olemaan minulla tietokoneellani, kun valmistelin tätä esitystä, joten tästä näkyy uhrien määrän jokaisessa vuorokauden vaiheessa. Eli eh, tässä ihan oikealla näkyy tämä ilta tilanne ja sitten vasemmalla, tai ihan ensimmäinen pylväs on tämä eh, keskiyö ja sitten näkyy, että tässä 3, 4, 5, 6 aikojen kieppeillä iltapäivällä on eniten uhreja. Eli kun muutetaan kelloja, niin sitten halutaan, sillä halutaan vaikuttaa siihen, että näitä uhrien määrää saataisiin laskettua tässä iltapäivällä ja saataisiin tällainen yleisvähennys näissä onnettomuusten, onnettomuuksien määrässä. Ja muutama kommentti. Tämä vaikutus ei kuitenkaan ole aivan sama kaikkialla mantereella, koska mitä kauemmaksi pohjoiseen mennään, niin saadaan vähemmän hyötyä, että koska kesällähän on paljon valoa ja sitten talvella vähän valoa, eli hyötyä ei saada samalla tavalla. No, mitä ja kun mennään etelään, ei sielläkään hyödytä tästä välttämättä, koska siellä on vähemmän sitten vaihtelua tässä valon määrässä. Eli Portugalissa talvellakin voi olla vaikka 10 tuntia päivänvaloa. Ja sitten jokaisella aika vyöhykkeellä tilanne on eri, eli jos ollaan idässä, niin saadaan enemmän hyötyä kuin taas sitten länsi äärilaidalla tällä aikavyöhykkeellä. Tiedän nyt enemmän Iso-Britannian tilanteesta kuin muiden Euroopan maiden tilanteesta, joten puhun Iso-Britanniasta ja sitten puhun myös jonkin verran eurooppalaisesta kokemuksesta. Eli Iso-Britanniasta sanottiin, että kun me, jos meillä on enemmän Äh, valoa aamulla, niin voisimme itse asiassa viedä tätä tilannetta hieman pidemmälle ja muuttaa kelloja kahdella tunnilla. Tai sitten olla kesäajassa koko vuoden. Eli 68-71 vuosien välillä meillä oli tämä Greenwichin aika plus yksi tunti koko vuoden. Eli eurooppalainen mantereen talviaika. Ja 7-10 ja kuusitoista yhdeksäntoista välisenä aikana tämä vaikutti valon määrään eli silloin oli kaksitoista prosenttia vähemmän uhrien, uhreja liikenneonnettomuuksissa tämän ajanmuutosten ansiosta. Eli tiesimme, että me pystyimme pelastamaan tuhansia ihmisiä, jotka olisivat vahingoittuneet loukkaantuneet tai kuolleet onnettomuuksissa. Tietysti tämä ei lohduta niitä ihmisiä, jotka menettivät perhejäseniä onnettomuuksista. Mutta on vaikea sanoa, että ketkä uhreista olisivat säilyneet. Ei voida osoittaa ketään sormella ja sanoa, että jos tätä kellonmuutosta ei olisi tehty, niin olisi kuollut. Eihän näitä ihmisiä voi tietenkään tunnistaa tai määritellä. Me tiedämme vain, ketkä olivat uhreja. Ja tämän jälkeen tilanne on muuttunut valtavasti ja vuonna 2009 me tutkimme tätä ja tätä, er-, erityisesti tätä il, ilmiötä, joka on niin kutsuttu single double summertime. Eli se tarkoittaisi sitä, että meillä olisi Greenwichin aika plus yksi talvella ja plus kaksi kesällä. Eli arvioimme, että tällä menetelmällä voitaisiin vähentää vahingoittumisia onnettomuuksissa 200 vakava on va, loukkaantumista vähemmän ja 80 kuolemantapausta vähemmän. Eli voidaan kuitenkin pohtia sitä, että miten tämä vaikuttaa Skotlannissa. Ilmiö ei ole niin huomattava, mutta sitten muualla tämä vaikuttaa. Portugali käyttää Keski-Euroopan aikaa, tai käytti kuusi vuotta, 66-72 vuosina ja 92-96 vuosina. Mutta siellä on kuitenkin paljon valoa päiv- aamuaikaan ja iltaaikaan, eli tämä muutos ei liittynyt mitenkään tieliikenneturvallisuuteen. Ruotsissa taas epäiltiin jonkin verran niin, että onnettomuusten määrä voisi nousta tai laskea näiden kellonsiirtojen myötä, mutta sitten jotkut toiset tutkimukset osoittivat, että tällaisia muutoksia ei kuitenkaan ollut, mutta ihmiset sitten muuttivat käyttäytymistapoja kellon siirron muuta. Sitten Saksassa, kun otettiin käyttöön kesäaika, niin ajateltiin, että uhrien määrä vähenisi, koska saatiin ylimääräistä valoa mutta tämä itse asiassa tarkoitti sitä, että kun valoa oli enemmän, niin ihmiset lähtivät enemmän ulos ja sitten tuli enemmän onnettomuuksia. No Victoria tässä viittasikin komission raporttiin, joka minulla on nyt täällä esillä. Eli ihmiset eivät tunnu vastustavan sitä, että siirrytään joka vuosi kesäaikaan. Ja viimeisin tutkimus, joka tulee maatalouspuolelta, sieltä noin 20 vuotta sitten sanottiin, että saataisiin ylimääräisiä etuja ja hyötyjä, jos otettaisiin eh, tämä järjestelmä, että meillä olisi tämä Keski-Euroopan aika käytössä. Ja arvioitiin, että tämä olisi paras vaihtoehto tieliikenteen kannalta ja turvallisuuden kannalta erityisesti. Eli yhteenvetona me pidämme siitä, että aamulla on enemmän valoa, se on hyvä tie, liikenneturvallisuuden kannalta, mutta valoisat illat ovat vielä parempia. Eli liikenteen määrä päivävalossa saattaisi lisääntyä. Mutta tässä, tähän ilmiön liittyy jonkun verran vielä tuntemattomia tekijöitä. Ja siinä oikeastaan menikin minun kymmenen minuuttia. Kiitos. Uh, thank you very much for the present. Kiitoksia oikein paljon tästä esityksestä. Tämä on oikein kiinnostavaa kuultavaa. Ja nyt meillä on sitten aikaa ottaa kysymyksiä ja sitten toivottavasti myöskin vastauksia niihin liittyen näihin kahteen ensimmäiseen esitykseen. Eli avaan nyt puhujaluettelon. Tässä on ensimmäisenä äh, Ruben Ibler. Kiitos puheenjohtaja, sydämelliset kiitokset ensinnäkin komission edustajalle ja sitten luonnollisesti myös asiantuntijallemme. Sallittehan äh, minunkin esittävän yhden huomion. Tulen suuresta jäsenvaltiosta ja kaksi kertaa vuodessa kyllä ihmiset äh, ovat todella kiukkuisia, inhoavat tätä mielestään typerää kellon siirtelyä edestakaisin. Ja sitten meihin poliitikkoihin aina otetaan yhteyttä ja pyydetään meitä päättämään, lopettamaan tällainen toiminta. Ja niin kuin komission edustaja totesi, tämä on laajempi kysymys kuin vain eurooppalainen kysymys. Te puhuitte tästä sisämarkkinoiden laajuisesta koordinoinnista. Muutenhan jäsenvaltiot voivat tietenkin päättää, siirtävätkö kelloja vai eivät. Mutta haluan todeta, että tämä todella suututtaa kansalaisia ainakin meillä päin. Ja ähm, Kysyisinkin, että voisiko komissio edes pohtia tätä asiaa ja, ja mitä jos kesäajasta luovuttaisiin, luovuttaisiin siis kellojen siirtelystä ees taas, niin mitä vaikutuksia tällä olisi? Se olisi kyllä hyvin järkevää kansalaisten mielestä. Toinen kysymys on asiantuntijallemme. Tämä liittyy kuljetusalaan. Te hyvin laajasti tässä kuvailitte, miten tilanne arvionne mukaan ja empiiristen kokemusten mukaan vaikuttaa tieliikenneturvallisuuteen ja olen tässä kuullut, että erityisesti junien aikataulujen muuttaminen on äärimmäisen kallista ja hankalaa, mutta todella siis ainakin mm, mm, todella maksaa valtavasti, kun koko Euroopassa pitää junien aikataulut rukata uusiksi kaksi kertaa vuodessa. Olisiko teillä tästä luotettavaa numerotietoa? Ja toisen kysymyksen niin säästänkin tuohon seuraavaan paneeliin. Siinäkin kyse on siitä, mitä vaikutusta tällä kellojen siirtelyllä on ihmisten biorytmiin. Täytyy sanoa, että viime viikolla kuulin taas lääkäreiltä, että kellojen siirtelyllä on vaikutusta niin ihmisten kuin eläintenkin hyvinvointiin ja että tämä asia on kyllä todella ärsyttävä. Mutta palaan tähän sitten seuraavalla kierroksella. Kiitoksia. Meillä on mahdollisuus keskustella vielä näistä biorytmeistä myöhemmin. Sitten seuraavana Herra Roille. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Minä olen todella innostunut ja iloinen siitä, että vihdoinkin saatiin aikaan kuulemistilaisuus tästä aiheesta. Eli Euroopan parlamentti nyt ensimmäistä kertaa ylipäätään käsittelee sitä, onko oikein vai väärin tämä kellojen siirtely. Kun ensimmäistä kertaa asiaa, asian kohtasin, niin kyse oli siitä banaalista kysymyksestä, että että eh, mitenkä tämä direktiivin kuvailema asia ylipäätään eh, ja tämä arvio toteutuu. 2007 tosiaan tällainen arvio komissiossa toteutettiin. Tähän viittasitte komission edustaja. Ja minä teille eh, suosittelisin, että lukisitte tuon 2007 tekstin. Se on varsinainen kabaree, kuulkaa. <laughs> <laughs> Se on aivan todella humoristinen teksti, äh, tyhjää täynnä. Joka, kaikki tahot ovat kirjoittaneet siihen tasan tarkkaan sen, äh, että emme halua puuttua asiaan pitkällä tikullakaan. Mitä vakavasti otettaa vaikutusarviota tässä ei kyllä ole tässä vuoden 2007 tekstissä. No sitten pyysimme jäsenvaltioilta. Yhdeltäkään ei saatu kunnollisia vastauksia. Ja nyt komissio tässä ihan vastikään toteutti uuden äh, tutkimuksen voitaisiin katsoa sitäkin, ja ei se kyllä ainakaan tieteelliseksi tutkimukseksi kelpaa. Minä olen kyllä järkyttynyt siitä, että näin paljon rahaa tällaiseen roskaan tuhlataan ylipäätään, ei tämä ole tieteellistä tutkimusta nähnytkään. Ja kun nyt sitten ajatellaan ihan faktoja, tosiasioita, ei tämä ole mikään uskon asia. En minäkään halua, että ihmiset vaan sanovat, että haluamme asiaan muutosta. Minä haluan faktoja. Nyt tänään olen kuullut tässä jotain faktoja. Eli että liikenteessä enemmän kuolinuhreja. No tämähän on aikamoinen argumentti, jota varmasti täytyy pohtia. Ja minä en tunne ketään niin, kuin aina puhutaan, että täytyy sisämarkkinoiden takia harmonisoida tämä Euroopan laajuisesti. En minä ole ö, kuullut, että kukaan haluaisi, että yksi jäsenvaltio tekisi tämän. Ei, kun sitten hoidetaan asia koko Euroopan laajuisesti. Eihän siinä muuten mitään järkeä ole. Ei yksi voi sanoa yhtä ja toinen sitten toista. Ei, kun kaikki yhdessä. Ja sitten vielä kysymys liittyen menettelytapaan. Toivon, että voitte vastata. Minä olen kuullut, että kaikki aina sanovat, että no toisen täytyy tehdä se. Yksi jäsenvaltio sanoo, että Eurooppa hoitako, ja Eurooppa sanoo, että ei kun jäsenvaltioiden täytyy tätä ehdottaa. Miten tällaisesta tilanteesta nyt päästäisiin? Kuka on vastuussa? Kenen pitää käynnistää tällainen prosessi? Voisiko joku vastata tähän minulle tarkasti? Olisin hyvin kiitollinen, erittäin kiitollinen. Että kuka voisi käynnistää tämän asian käsittelyn ylipäätään? Se, että yksikään jäsenvaltio ei ole ehdottanut luopumista kesäajasta, ei minua sinänsä yllätä, koska siinähän on paljon työtä, mutta ei se silti sitä tarkoita, että tämä huono ajatus olisi. Uh, yes, I will take one more. Otetaan vielä yksi kysymys. Ja sitten otetaan ensimmäiset vastaukset ja sitten mennään seuraaviin kysymyksiin. Eli seuraava puhuja Tsekovski vážené dámy, vážení pánové, děkuji. Kiitoksia. Sydämelliset kiitokset, hyvät naiset ja herrat, sydämelliset kiitokset siitä, että tätä keskustelua nyt Euroopan parlamentissa ylipäätään aletaan käydä. Kyllä tälläkin salissa on nyt tärkeitä, monia tärkeitä ihmisiä läsnä, mm, jotka pitävät tätä keskustelua tärkeänä. Ja keskustelu todella koskettaa aivan suoranaisesti kansalaisiamme. Minä olen jo kuuden vuoden ajan itse asiassa käsitellyt tätä asiaa ja toistuvasti sadat ihmiset ottavat minuun yhteyttä, saan kirjeitä ja tutkimuksia asiasta. Ja mitä tulee komission direktiiviin, en minä sitä tässä nyt halua kritisoida, en myöskään tutkimusta, ähm, tutkimuksia, joita on tehty, mutta ehkä voisin mainita tässä muutaman tutkimuksen, jotka on toteutettu vuonna 2008 Äh, Grant of Medicine on toteuttanut äh, ja esitellyt tutkimuksen, jossa todetaan, että ensimmäisten kolmen viikon aikana äh, kesäaikaan siirtymisen jälkeen sydäninfarktien määrä lisääntyy 6-10 prosentilla. Puheenjohtaja toteaa ei, kun bioritmiin palataan sitten tuossa seuraavassa paneelissa. Puhuja jatkaa. Niin, sitten on toinen tutkimus vuodelta 2007, Science Daily tutkimus, joka osoittaa, että ihmiset eivät ja heidän, he eivät pysty reagoimaan tähän kellon siirtämiseen. Ja tämäkin osoittaa, että tässä siirtymässä on todellisia ongelmia. Ja minä haluaisinkin kuulla, että nämä viimeaikaiset tutkimukset voisimmeko me Euroopan unionissa ylipäätään niihin reagoida. Siis vuodelta 2008 on sitten vielä yksi tutkimus, joka sekin juuri tuota biorytmikysymystä käsittelee. Tuolloin tarkasteltiin ajanjaksoa vuodesta 1991 vuoteen 2001 ja tutkimuksessa todettiin, että ensimmäisellä viikolla kellon siirtämisen jälkeen itsemurhat lisääntyvät 5-7 prosentilla nekin. Sitten toinen kysymykseni, joka liittyy onnettomuuksien määrään. Tässähän todella kyse on myös liikenteestä ja kuljetusalasta. Ja haluaisinkin kuulla, että miten reagoimme tutkimustuloksiin, joiden mukaan ensimmäisinä päivinä kellon siirtämisen jälkeen onnettomuuksien määrä lisääntyy kahdeksalla prosentilla. Ja sitten on vielä yksi ruotsalainen tutkimus, jossa todetaan, että onnettomuuksien määrä lisääntyy jopa 11 prosentilla – niin tiedän, että tämän todistaminen on, tämän yhteyden todistaminen voi olla joskus hieman hankalaakin, että liittyykö tämä siihen, onko valoisaa vai pimeää, mutta joka tapauksessa nämä kaikki tutkimukset kyllä osoittavat, että onnettomuuksien määrä lisääntyy, muun muassa myös polkupyörä onnettomuudet. Ja ihan systemaattisesti on niin, että joka vuosi kesäaikaan siirtymisen jälkeen liikenneonnettomuudet, jossa mukana on auto, lisääntyvät. Eli kyllä tätä asiaa nyt ainakin täytyisi ottaa vakavasti, eikö mielestänne? Kiitoksia. Ja nyt pyytäisin meidän arvoiltaisia vieraitamme vastaamaan kysymyksiin. Rouva Leisiksi puheenvuoro. Kiitoksia oikein paljon näistä kysymyksistä. Aivan kuten tässä jo mainittiin, tämä on oikein kiinnostava asia. Ja kun puhutaan kesäajasta, niin ne valitukset, joita kansalaisilta tulee tai mitä kuulemme perheenjäseniltämme tai muilta ihmisiltä, ovat ilmeisiä, mutta kun ajatellaan komission näkökulmaa toimielimenä, jonka pitää käsitellä tätä yhdenmukaistamista, sisämarkkinoita ajatellen. Pelkäänpä pahoin, että se mitä nyt voimme tässä vaiheessa sanoa, on se, että ensinnäkin voidaan kyseenalaista sitä, että pitäisikö tämä direktiivi kumota vai ei. Jos se kumotaan, niin sitten nousee kysymys, mitä teemme, jos yksi tai toinenkin jäsenvaltio päättää pitää kuitenkin tämän kesäaikamuutoksen voimassa. Sitten palaamme takaisin menneisyyteen. Ensimmäinen ratkaisu pitäisi olla se, että ajatellaan yhtenäismarkkinoita ja ehdotetaan, että kaikki jäsenvaltiot tai että kielletään se, että jäsenvaltiot eivät voi siirtää, siirtyä talviasta kesäaikaan. Sitten ainakin tähän mennessä komissio ei ole saanut minkäänlaisia pyyntöjä jäsenvaltioilta tähän suuntaan. Ne valitukset, joita me saamme niitä ei tule satoja tai tuhansia, vaan yleensä ihan muutama. Niinä ajanjaksona kelloa siirretään kansalaisilta tai yhdistyksiltä. Vaikuttaa siltä, että yrityksiä ei paljonkaan tämä asia häiritse, vaan päinvastoin ne haluavat pitkäaikaista ja selkeää suunnittelua sille, että jos, jos tilanne muuttuu. Eli ehkä komissio, niin pitää sanoa vain komission puolelta, että emme ole varmoja siitä, mitä tapahtuu. Saadaanko jäsenvaltioiden keskuudessa jonkunlainen sopimus aikaiseksi vai ei, parlamentissa vai ei. Eli aivan kuten sanoin jo aikaisemmin, toimielinten näkökulmasta meillä ei juurikaan ole liikkumavaraa tässä asiassa, koska päätös tästä normiajasta on sellainen, josta päättävät jäsenvaltiot yksin. Kiitos. So, um, to answer the uh, specific question about rail timetables, the cost of public... Ehkäpä voisin vastata tähän tai te kysyitte minulta noista juna-aikataulujen rukkaamisista, siihen en voi vastata, koska se ei kuulu minun asiantuntija-alaani. Ja kun sitten ajatellaan näitä kommentteja, eri tutkimukset kyllä niitä tukevat. Siis kun ajatellaan nämä esimerkiksi onnettomuuksien lukumäärää, ja tämä liittyy tietenkin myös sitten kun ajatellaan syksyllä, onnettomuuksia on enemmän, kesällä vähemmän, niin me ehkä odottaisimme näin tapahtuvan joka tapauksessa, koska mitä enemmän valoisia tunteja on, sitä vähemmän tapahtuu onnettomuuksia. Eli tämä on tällaista luonnollista vuoden aikojen vaihtelua. Monet ehkä sanovat, että tämä liittyy päivävaloisiin tunteihin. Osittain liittyy, mutta ei yksinomaan. En oikeastaan voi muihin kysymyksiin vastata. Näihin nyt yritin parhaani mukaan. Kiitos. Thank you. Will... Kiitoksia. Otetaan sitten lisää kysymyksiä. Herra Becker. Kiitos puheenjohtaja. Sydämelliset kiitokset asiantuntijoille ja komission edustajille, jotka tässä mm, meille ovat asioista tiedottaneet. Minä haluaisin tehdä selväksi, että minun mielestäni komissio on vastuussa aloitteesta. Komission täytyy tehdä aloite. Miten se sitten lainsäädäntö alalla tapahtuu, on toinen juttu, mutta komissiolla on tehtävä tässä kolmikannassa tehdä aloitteita, ja tämä täytyisi mielestäni kaikkien muistaa. Sitten ihan niin kuin kolleganikin tässä, niin totean, että mitään tieteellisesti perusteltua tutkimustietoa ei ole olemassa. Kaikki ne tutkimukset, jotka joita valitet, jotka valitettavasti puhuvat äh, monista kuolleista ja monista onnettomuuksista, eivät ole tieteellisesti hyvin perusteltuja tutkimuksia. Korjatkaa, jos olen väärässä, mutta tiedämme, että koululaiset ja myös äh, vanhemmat ihmiset äh, aivan selvästi kärsivät kellojen siirtämisestä. Näitä tutkimuksia ei ole kuitenkaan tässä arvioitu. Toiseksi yritykset Yritykset eh, eivät eh, kyllä kärsisi mitenkään eh, asian muuttamisesta. Se olisi niille varmasti aivan yksi ja sama. Ja sitten tämä asia siitä, että luovuttaisiin kesäajasta. Ylipäätään meidän tulisi eh, puhua eh, ajan muuttamisesta tai kellojen siirtämisestä. Ehkäpä joskus myöhemmin joku toteaakin, että ei kun säilytetään mieluummin kesäaika koko vuoden ympäri. Mistä minä tiedän, voi hyvin olla näin, sopi minulle, mutta minun mielestäni kyse on ylipäätään siitä, että miksi kelloja täytyy siirtää, kun kerran aivan ilmeistä on, että että esimerkiksi energiansäästöä tästä ei synny. Päinvastoin syntyy lisää kustannuksia monilla aloilla. Ja varsinkin kun esimerkiksi liikennealalta ei ole pitäviä kattavia tietoja. Eli mielestäni asioita täytyy käsitellä kahtena erillisenä kokonaisuutena ja jos aika ei riitä, niin sitten päätös tästä kysymyksestä lykätään vaikkapa ensi vuoteen Kyse on tuhansista ihmisistä ja ehkäpä jopa miljardeista euroista. Kiitos. Thank you very much, Mr. Lise. Kiitoksia oikein paljon, herra Liise. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin kiitos näille kolmelle valiokunnalle, jotka tämän kuulemistilaisuuden ovat järjestäneet. EPPn koordinaattorina olin pyytänyt, että ympäristö, terveys- ja kuluttajasuojavaliokuntakin olisi äh, liittynyt tähän joukkoon, mutta muiden ryhmien kollegat eivät tätä tukeneet. Mutta hyvä kuitenkin, että tämä kuulemistilaisuus järjestetään. Tässä kollegat ovat jo käyttäneet puheenvuoroja, tuen heitä. Ja sitten äh, liittyen äh, siihen, mitä komission edustaja sanoi, näin olemme mekin sanoneet jo vuosia yksikään jäsenvaltio ei ole pyytänyt äh, luopumasta kesäajasta, mutta eihän se mitään auta, jos yksi pyytää. Täytyisi käydä asiasta eurooppalaista keskustelua. Ja kysymykseni onkin seuraava. Pyytäisin varovaista vastausta mm, ajatellen suhdetta komission ja parlamentin välillä. Jos parlamentti tekisi oma-aloitteisen mietinnön ja pyytäisi komissiota ehdotusta Eh, kesäajan poistamisesta, niin tekisittekö tämän? Me voisimme tästä myös jäsenvaltioiden kanssa tietenkin keskustella. Komissiohan nyt on aina hyvin luova, kun poliittisesti jotain haluaa. Ja oikeusperustakin aivan varmasti jostain löytyisi komissiohan voisi tästä tehdä ehdotuksen. On tehnyt ennenkin, joten en usko ollenkaan, että se mahdotonta olisi. Joten Muistuttaisin, että pyytäisin vastauksen, jos otetaan parlamentin ja komission välinen suhde myös huomioon. Kiitos. Uh, thank you very much, uh, Mrs. Kiitoksia sitten Hautala. Thank you very much, uh, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin oikeastaan tukea kaikkea sitä, mitä kollegat ovat tähän mennessä sanoneet. koskien sitä, mitä kuulimme asiantuntijalta liikenneturvallisuusalalta, niin haluaisin todeta, että käsittääkseni kuulimme niin, että, että kesäajan vaikutukset parhaimmillaankin ovat hyvin epätasaisia eri Euroopan alueilla. Pohjoisessa todella kärsimme marras-joulukuun pimeistä illoista. Ja kyllä tekin kärsisitte, jos eläisitte siellä, erityisesti Pohjois-Suomessa joulukuussa. Kyllä silloin, että nä, ette näkisi päivän valoa ollenkaan. Toinen asia on se, että aika hyvin selititte tämän asian, että joskus vaikutukset ovat ristiriidassa keskenään. Toki valoisat illat ovat hyviä, liikenneturvallisuudelle, mutta sitten saksalaiset menevät enemmän ulos iltaisin ja sitten tulee enemmän uut onnettomuuksia. Että mikä tämä tulos ainakin sitten on olevinaan? Komissiolta kuulimme täysin ristiriitaista tietoa koskien tätä Junckerin komission lainsäädäntöperiaatteiden kanssa. Timmermans joka kerta sanoi, että näyttäkää meille, että direktiiveistä tulee lisää arvoa? Tuoko tämä lisäarvoa todellakin lisäarvoa? Epäilen vahvasti. Minusta komission lainsäädännöllisen filosofian mukaista olisi kumota tämä direktiivi tarpeettomana. Se olisi oikein hyvin tuohon REFIT-ohjelman sopi, vaan viime kesänä vaaleissa, vaali, <laughs> vaaleissa niin olisin heti sanonut, että ensimmäisenä REFITin laitetaan, niin laitoin tuonne, että tämä kesä kesäaika, direktiivi voisi olla ensimmäisenä kandidaattina Refit-listalla ja heti sain tuhat kannatusta tuolta Facebookista. Niin Niblerkin tästä puhui. Sitten sanoitte, että yritykset haluavat pitkäaikaista suunnittelua. Tarkoittaako tämä, että ette tee mitään muutoksia lainsäädäntöön? Kyllä ihmettelen tällaista. Olen myös sitä mieltä, että komissiolla on oma oikeus, mutta Liise sanoi aivan hienosti, että kyllä parlamentti voi auttaa komissiota pääsemään johtopäätöksiin. Kyllä meillä on myös se epävirallinen aloiteoikeus enemmistön päätöksellä, vai miten ne nyt menekään. Kyllä meillä on mahdollisuuksia, me jotka edustamme täällä ihmisiä. Vahvasti tuen sitä, mitä herra Becker sanoi, se on aivan oikein. Tämä kellojen siirtely on todella oikein. Minä en enää käännä kelloa Äh, marraskuussa ajattelen, että maaliskuu tulee pian ja maaliskuussa ajattelen, että marraskuu tulee aika pian, niin miksi sitten turhaan siirrä kelloa? Okay, uh, let's take this. No niin, hyvä. Eli otetaan nyt nämä kysymykset ja nyt pyytäisin arvovaltaisilta vierailtamme, haluavatko he vastata? Um, forgive me if I did a wrong statement before, but I've pahoillani, jos nyt sanoin jotakin väärää aikaisemmin, mutta en nyt ole sanonut, ettei komis, etteikö komissiolla olisi oikeutta tähän aloitteeseen, mutta aivan kuten nyt tässä on tullut ilmi, niin tietysti parlamentillakin on oikeus puuttua asiaan. Ja nämä oma-aloitteiset mietinnöt ovat oikein hyvä tapa auttaa komissiota eteenpäin, koska aivan kuten sanoin aikaisemmin, Tällä hetkellä emme ole saaneet minkäänlaisia pyytöjä jäsenvaltioilta, emmekä voi ehdottaa muutosta. Eli kolme, meillä on kolme vaihtoehtoa, jotka mainitsin aikaisemmin. Mutta ennen kuin esitämme eh, näitä ehdotuksia, niin meillä pitää olla vaikutusten arviointi, meillä pitää olla lukuja ja hyviä lukuja, ei sellaisia, jotka eivät olleet pystyneet täydentämään tätä jäsenvaltioiden tilannetta. Eli kun ajatellaan parempaa sääntelyä, niin mitä sitten voimme kaan tehdä? Ehdit esittää uutta ehdotusta tai kumota olemassa olevan. Ja jos kumoamme olemassa olevan, niin sitten tulee sellaiset vaikutukset, jonka mainitsin aikaisemmin. Jos yksi tai kaksi tai kolme jäsenvaltiota 28 haluaa silti siirtää kelloja, niin, en ole varma siitä, että miten liiketoiminta tähän suhtautuu. Ainakin rajat ylittävä liiketoiminta tulee sitten tai joutuu tämän vaikutuksen alaiseksi. Tietysti meillä on aloiteoikeus, mutta niiden pyyntöjen perusteella, joita olemme saaneet tähän mennessä, eivät, niitä pyyntöjen perusteella emme voi tehdä tällaista liikettä. Mutta kannustan kyllä, että parlamentti tekee oma mietintöjä ja tutkii, edistää tutkimusta, joka auttaa meitä. Eli löytäkää hyvä tapa edetä. Muutetaanko kelloja vai eikö niitä muuteta ja milloin ja millä aloilla? Tämä voisi oikein olla oikein hyvä aloite kansalaisille. Eli ei komissio mitenkään olisi sitä vastaan, etteikö toimittaisi seuraavan sadan vuoden aikana. Meidän pitää vain perustella – paremman äh, sääntelyn mukaisesti kaikki ne päätökset, joita teemme. Yes, just to come back on uh, primarily the last point. Palaan nyt tähän äh, viimeiseen kysymykseen vielä. Kyllä tämä on erittäin tärkeää seikka ja se, miten tämä vaikuttaa. Jotkut hyötyvät, jotkut eivät hyödy. Siis kaikkialla Euroopassa turvallisuutta tämä uskoaksemme hyödyttäisi. Uskomme, että kuolinuhrien määrä vähenisi, jos kelloja ei siirrettäisi, mutta tämä on pikemminkin mallintamista kuin ihan selvää numerotietoa. Ja voi toki, että tässä olisi jotain epätoivottuja vaikutuksia muuten. Se, että ihmiset menevät, ovat enemmän ulkona, koska on valoisampaa, kun ajatellaan, että olisiko sitten parempi <laughs> matkustaa yöllä kuin harvempi matkustaa, ei varmaankaan. Vaikea sanoa, että saadaan aina toivotut vaikutukset toimista. Ihan puhtaasti tieliikenneturvallisuuden kannalta vaikea sanoa siitäkin. Ja Varmasti ehkä jotkut joutuisivat uhraamaan oman etunsa yleisen edun nimissä. En tiedä. En minä ole tässä mikään näköinen asiantuntija, mutta kyllä tässä varmasti joku joutuu tekemään uhrauksia. Ja se on tietenkin epämukava päätös tehtäväksi, ei siinä mitään. Uh, thank you. Last two questions. Kiitoksia. Sitten vielä kaksi viimeistä kysymystä. Ensinnäkin Kaufman. Ja, Kiitos puheenjohtaja toisin kuin jotkut aiemmat puhujat. Minä haluaisin vain esittää kysymyksen. Enkä niinkään kommentoida sitä, pidänkö kellon siirtämistä hyvänä vai huonona asiana. Kun kyse on kuitenkin kuulemistilaisuudesta, niin kysyisin brittiasiantuntijalta. Tämä yhteys liikenteen kuolinuhrien sekä kellon siirtämisen välillä – Voitteko te todella todeta, että tämä on tieteellisesti todistettu tosiasia, että tällainen yhteys on olemassa. Onnettomuuthan, onnettomuudethan johtuvat eri syistä. Voi esimerkiksi olla niin, että ajoneuvo on huonossa teknisessä kunnossa, voi olla, että kuljettaja on käyttänyt alkoholia, voi olla, että liikennesääntöjä ei ole kunnioitettu ja niin edelleen. Ja luonnollisesti jos nyt katsotaan eh, liikenteen, liikenteessä liikkuvien määrää, tieliikenteen autojen määrää, niin viime vuosina ajoneuvojen määrä on lisääntynyt valtavasti maan teillämme ja teillämme, eikä minua niinkään yllätä, että erityisesti ruuhka-aikoina onnettomuuksien määrä on erityisen eh, merkittävä. Minä uskon, että se liittyy kellojen siirtämiseen yhtään millään tavalla. Se liittyy siihen, että on ruuhka. Ehkäpä voisitte sanoa vielä sana sen äh, liittyen näihin tekijöihin, että onko todella aivan varmasti suora yhteys äh, äh, liikenneonnettomuuksien ja kuolien uhrien sekä sitten tuon kellon siirtämisen välillä? Thank you. The last question. Kiitoksia ja viimeinen kysymys, Rova Mr. President, I was... Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun tsekkiä, koska meillä on täällä pane Tulkkaus. Kiitoksia. Hyvä puheenjohtaja. Olen taipuvainen yhtymään niihin, jotka kannattavat tätä aloitetta, joka on välitetty komissiolle ja jossa vedotaan, että komissio tekisi tutkimuksen ja esittelisi löydöksiä koskien sitä, millaisia vaikutuksia tulisi jos siirryttäisiin yhteen aikaan. Senaattori Schillerille ei ollut varmaan aavistustakaan siitä, kuinka paljon tukea hän olisi täältä löytänyt. Olen yllättänyt siitä, että täällä on kaikista poliittisista ryhmistä, kaikilta EU-sta henkilöitä, jotka tukevat tätä ajatusta. Ajatuksena hän on yksinkertaista tilanne ja lopettaa turhat kellon siirtelyt. Minä näen tämän teknisenä kysymyksenä. Meidän olisi pyrittävä siihen, että käsittelemme tämän ilman turhia tunteita ja suhtaudumme siihen teknokraattisesti ja otamme selvää, millaisia vaikutuksia olisi, mikäli kellonsiirtely lopetettaisiin. Selvästi jäsenvaltioiden pitäisi olla tästä yhtä mieltä ja parlamentin ja komissio on varmasti ymmärtänyt, että aloite on nyt ja sen ilmassa. Minä mielelläni laadin tästä kirjallisen kysymyksen komissiolle ja vetoan komissioon julkaisemaan vaikutusten arvioinnin ja mikäli tarvitaan, niin myös muutoksen direktiiviin. Uskon, että Euroopan parlamentilla on arvokas rooli tässä asiassa, koska voimme kuulla, mitä äänestäjät sanovat. Ja haluaisin kiittää niitä, jotka tukevat tätä aloitetta että erityisesti senaattori Schiller ja Tsekin tasavallasta. Saisimmeko sitten vastaukset ensiksi? Victoria. Kiitos. Mitä tuohon vaikutusarviointiin, sen äh, toimeksiantamiseen äh, tulee, niin komissio luonnollisesti voisi tällaisen äh, tutkimuksen toteuttaa. Parlamenttikin toki voisi. Eli ehkäpä teidän vasta luotu tutkimuskeskuksen voisi auttaa tässä asiassa. Mutta tietenkin tässä on myös tämä budjettikysymys, joka tulee esiin. Nimittäin äh, rahan säästöt, äh, tämä Junckerin komissiolle tämä kesäaika-asia ei ole mikään äh, prioriteettikysymys, mutta jos joku komission jäsenistä tätä pyytää, niin kaikki on mahdollista tähän ensimmäiseen kysymykseen ilman muuta kaikki onnettomuudet onnettomuudethan johtuvat eri tekijöistä, jotka ovat sitten saman aikaan pelissä, ja on se sitten valo tai se, että ajoneuvossa jotain ongelmia tai kuljettaja on väsynyt. Eli onnettomuudet yleensä tapahtuvat, kun on eri tekijöitä, jotka tapahtuvat samanaikaisesti. Eli ei voida sanoa, jostakin onnettomuudesta, että tämä tapahtui nimenomaan pimeyden vuoksi tai ei olisi tapahtunut tätä, jos olisi ollut valoa. Mutta kuitenkin nähdään näissä luvuissa hyppäys, eli samaan aikaan tai tunnin aikana, kun oli pimeää, tapahtui enemmän onnettomuuksia kuin sen tunnin aikana, kun oli valoa. Eli jotkut erot johtuvat tästä pimeydestä, mutta ei välttämättä olisi voitu välttyä onnettomuudelta yhden tekijän muuttumisen kautta. Mutta on olemassa erilaisia tieteellisiä tapoja tätä sitten mallintaa. Puhutaan onnettomuusten määrästä ja me mittaamme onnettomuuksien määriä per matkakilometri ja sitten vertailemme näitä koska pitää ottaa huomioon myös taustaliikenne, mutta on myös muitakin tapoja sitten määritellä onnettomuuksien määrän mukaisesti se, että onko pimeässä tapahtunut enemmän onnettomuuksia kuin valoisalla aikana. Eli on olemassa eri tapoja, joista käy ilmi, että todennäköisesti kesällä on osittain vähemmän onnettomuuksia ajanmuutoksen välillä ja sitten tämä ei muuttuisi tai tilanne olisi eri, jos emme muuttaisi kellonaikaa. Toivottavasti tämä vastasi kysymykseen. Have... Kiitoksia. No niin, nyt pääsimme loppuun tässä ensimmäisessä osuudessa. Paljon kiitoksia arvoitaiselle vieraillemme tästä myönteisestä viestistä, että meillä on liittolaisia Euroopan komissiossa, komissaari Biemkonska, joka vastaa sisämarkkinoista, kertoi minulle, että hän sydämensä pohjasta kannattaa sitä, että luovutaan tästä kesäajasta. Kiitoksia oikein paljon. Ja sitten mennään toiseen osaan kuulemisessamme. Ja annan puheenvuoron professori Marta Meraville, joka on Ludwig Macmillans yliopistolta eh, Münchenistä kliinisen psykologian alalta. Ole hyvä hyvä Svorova, herra Busek, herra Kramer, hyvät naiset ja herrat, hyvä Euroopan parlamentti. Kiitoksia oikein paljon kutsusta tulla tänne tänään puhumaan tässä tärkeässä tilaisuudessa kesäajasta. Tässä puhuttiin matkailusta ja liikenteestä ja myöskin taloudesta. Ja kerron nyt hieman siitä, miten tieteellisestä näkökulmasta tätä tilannetta katsotaan. Olen Marta Mero ja olen kliinisen psykologian osastolta Ludwig Marmilisen yliopistolta Münchenistä. Ja minun tutkimukseni kutsuu koskee tätä vuorokausirytmiä ja käsittelen kronobiologiaa. Ja meidän tieteellisissä keskusteluissamme käytetään paljon työtä, jonka kollegani Till Rönneberg on saattanut alulle samalta osastolta Münchenin, Münchenin yliopistosta. Ja aluksi pyytäisin, että voisitte hieman pohtia sitä, että mikä tilanne on kotona niiden kanssa, kenen kanssa elätte. Eli kun teidän perheenjäsenemme menevät nukkumaan, ja miten se suhtautuu siihen aikaan, kun te menette nukkumaan. Eli voi olla niin, että perheenjäsenet menevät nukkumaan ehkä myöhemmin tai aikaisemmin kuin te itse. Vaikkapa teinit menevät nukkumaan myöhemmin ja pienet lapset sitten aikaisemmin. Ja jopa aikuisten keskuudessa ihmisillä on eri tavat ja ajat, joina he menevät nukkumaan ja milloin he heräävät. Eli jos pohditte tätä, niin huomaatte, että tämä ei ole mikään valintakysymys, eli ei, emme me valitse kronotyyppiämme, vaan se on biologisen kellon mukainen ja se on meidän geenien ohjelmoima. Tämä on ensimmäinen pointtini. Sitten toinen pointtini on se, että nukkuma-aika on oikeastaan vain jäävuoren huippu. Biologinen kello vaikuttaa meidän elämäämme monella tavalla, kun ajatellaan vaikka geenitoimintaa, hormonaalista toimintaa, käyttäytymistä, kognitiivista puolta, suorituskykyä. Ne vaikuttavat aineenvaihduntaan, sydänverisuoni, immuunijärjestelmään, muihin järjestelmiin ja takavat sen, että nämä järjestelmät toimivat parhaimmalla mahdollisella tavalla tietyn aikaan päivästä. Ja myöskin tämä vuorokausirytmi ottaa aktiivisesti signaaleja ympäristöstämme äh, valona ja pimeytenä. Ja tämä ajoitus ja valon määrä sitten äh, sopeuttavat ja mukauttavat meidän biologisen kellomme toimintaa. Eli jos on aikavyöhykkeen itäpuolella, niin sitten äh, herää melko varhaisessa vaiheessa, koska aurinko nousee aikaisemmin. Ja tämä biologisen kellon vaikutus on niin vahva, että kun päivällä tulee vähemmän valoa ja jos yöllä on enemmän valoa, niin tästä syntyy tällaisia myöhäisempiä kronotyyppejä. Ja valon vaikutus biologisen kello on niin vahva, että jos iltaisin saa enemmän valoa kuin aamulla, niin suurin osa sitten muuttuu tällaisessa tilanteessa myöhemmäksi kronotyypiksi. Jos näitä sosiaalisia aikatauluja määrittelevä kello sopii hyvin ja tämä kronotyyppi myöskin sopii hyvin tilanteeseen, niin sitten ei tarvitsisi välttämättä herätyskelloa. Mutta valitettavasti tämä Münchenin kronotyyppikyselyn tietokanta, jonka professori Rönneberg on laatinut, osoittaa, että 80 prosenttia väestöstä käyttää herätyskelloa ja tämä liittyy esimerkiksi sosiaalisiin aikatauluihin ja myöskin siihen, että alhainen valon määrä vaikuttaa siten, että ihmisten biologinen kello toimii myöhemmin päivän aikana. Ja myöskin tämä kesäaika siirtää sitten sosiaalista kelloa tunnilla. No mitä sitten tapahtuu, kun käytämme herätyskelloa työpäivinä? No me yleensä menemme nukkumaan vain hieman aikaisemmin kuin viikonloppuisena tai vapaa-aikana, mutta kuitenkin heräämme paljon aikaisemmin. Eli ennen kuin biologinen kello on valmis heräämään. Eli nukkumisaika lyhenee ja olemme sitten hereillä ja aktiivisia, kun biologinen kello vielä sanoo, että meidän pitäisi nukkua. Erityisesti matkaillessa tapahtuu eh, tällainen ilmiö, joka on aikaero rasitus, mutta myöskin sosiaalisen ympäristön vuoksi meillä on tällainen ikään kuin sosiaalinen aikaerorasitus. Eli tämä sosiaalinen aikaerorasitus on jatkuva tila, joka jatkuu viikosta toiseen vuosien ajan, koko työelämämme ajan, ja sille on tiettyjä seuraamuksia. Se on krooninen käytösmuoto, ja meidän nukku, unen määrän vähentyminen sitten vaikuttaa. Meillä tulee erilaisia häiriöitä, jopa hen... Ja myöskin biologinen kello vaikuttaa unemäärään ja siihen, että olemme, voimme olla aktiivisia väärän aikana. Ja sosiaalinen aikaeron rasitus myös vaikuttaa nikotiinin ja alkoholin kulutukseen. Se liittyy myöskin liikalihavuuteen, aineenvaihdunta häiriöihin, masennukseen. Nämä kaikki ovat suuria terveysongelmia 2000-luvulla. Ja sitten kun, kun ajatellaan näitä käyttäytymismuotoja, nämä liittyvät nimenomaan tähän sosiaaliseen aikaeron rasitukseen. Mitä enemmän sitä on, niin sitä enemmän esimerkiksi lihavuutta ilmenee. Tämä on erittäin tärkeä taustatieto ja ymmärrämme tätä kautta, miten kesäaika vaikuttaa meidän terveyteemme. Ja kun kesäaikaan siirrytään, niin sitten tämä vaikuttaa tunnin verran tähän sosiaaliseen kelloomme. Ja sitten myöskin valon määrä vaikuttaa biologisen kelloomme niin vahvasti, että se sitten vaikuttaa enemmän kuin tämä sosiaalinen kello. Eli kesäajan muutoksen myötä meidän pitää mennä töihin tuntia aikaisemmin ja sitten se vain lisää tätä sosiaalista aikarasitusta. Me tiedämme kaksi vaikutusluokkaa, joka vaikut, jotka johtuvat tästä ää, ähm, kelloajasta, esimerkiksi nämä onnettomuuksien määrät. Sitten toiset vaikutukset ovat kroonisia vaikutuksia. Ensin kun siirretään kesäaikaan, niin meillä on ylimääräinen tunti sosiaalista aikarasitusta. Tämä tarkoittaa enemmän tupakkaa, enemmän alkoholikulutusta, enemmän liikalihavuutta, enemmän kakkostyypin diabeettia. Nämä ovat tällaisia moderneja epidemioita, jotka vaikuttavat terveydenhuollon kustannuksiin ja tehokkuuden laskuun. Ja kun ajatellaan BKT-määrään, se on yksi prosentti Eli Euroopan unionille 131 miljardia euroa vuosittain on kulu tästä. Jos lopetetaan kesäaikaan siirtyminen ja vähennetään sitten tätä sosiaalista aikarasitusta, niin tämä luku laskisi. Tämä saattaa eh, vaikuttaa liioitelta luvulta, mutta tämä on kuitenkin ehkä jopa alakanttiin arvioitu kun otetaan huomioon, että esimerkiksi teini-ikäisillä ihmisillä on tällaiset myöhemmät kronotyypit, jotka liittyvät ihan normaaliin kehityskulkuun. Eurooppa on hyvin ylpeä akademisesta per- perinteestään ja tunnustaa, että koulutuksella on erittäin tärkeää merkitys. Hiljattain tutkittiin sitä, että lukiolaisilla, joilla on myöhemmät kronotyypit ja enemmän tätä sosiaalista aikarasitusta, eh, suorituvat kokeista huonommin aikaisin aamulla kuin myöhemmin. Ja kun ajatellaan yliopisto-opiskelijoita, jotka ovat tästä korkeatasoista työvoimaa, me oikeastaan valitsemme nämä ihmiset kronotyypin perusteella tutkijoiden näkökulmasta olisi hyvä saada kohdennettuja ratkaisuja tähän ongelmaan, eli pitäisi lisätä valon määrää ympäristössä kontrolloimalla ajoitusta ja valon määrää ja pitäisi sitten myöskin myöhentää työ- ja kouluaikoja ja lopettaa tämä kesä aikaan siirtyminen. Kaikki nämä vähentäisivät sosiaalista aikarajarasitusta eurooppalaisessa väestössä. Kiitos. Thank you, madam. Uh, kiitoksia tästä. Now take the second contribution. Otamme nyt tämän toisen esityksen ja annan puheenvuoron tohtori Werner van der Bruvanelle. Hän on tältä Research Group Government and Law Antwerpenin yliopistosta. Teillä on 10 minuuttia. Chairman, dear members of the European Parliament, thanks for... parlamentin jäsenet, kiitoksia kutsusta. Paremman sääntelyn näkökulmasta haluaisin tuoda esille neljä kohtaa, jotka liittyvät oikeusaikadirektiivin ensin puhun, kuinka tärkeää laillisesti tämä parin sääntelypaketti on, ja sitten tarkastelen direktiivin ensinnäkin oikeus perustuu ja, ja perustelu, joka on vuonna 2000 muistiossa, ja toinen ja kolmas kohta koskevat valituksia, jotka liittyvät suhteellisuuteen ja subsidiariteettiin, ja sitten haluaisin keskustella tästä 2007 kertomuksesta aloituksena. Millaista juridista merkitystä on tällä paremmalla sääntelyllä? Komissio pyrkii poliittisen, poliittisen tavoitteiden ja laillisten tavoitteiden yhdistämiseen. Tarvitaan rationaalisempaa EU-toimien arviointia ja tämä e, saattaa tarvita tuomioistuimen arviointia. Voi vaikutusten arvioiden kautta tuomioistuin voi hyvin monimutkaisten indikaattorien kautta analysoida tilannetta. Vaikutusten arviot ovat tärkein väline, jonka kautta EUn lainsäätäjä voi tarkastella suhteellisuus- ja toimii vuotta. Vaikutusten arvio on keskeinen tekijä. Myös tämä se perusteluosio on tarpeellinen. Haluaisin käsitellä nyt näitä asioita tässä järjestyksessä oikeusperusta. Direktiivi 2084. Koska siinä on harmonisointilauseke seutuartiklassa 114. Sen myötä EU voi hyväksyä toimia, mieluummin direktiivejä, joilla harmonisoidaan kansallisia toimia, jotta parannetaan sisämarkkinoiden toimintaa artiklassa 26. Tuomioistuin voi pitää tätä laikien lähentämistä kolmen rajoituksen kautta. Ensinnäkin, että ei mitään erityislausekkeita oteta, joka kattavat tämän toimen. Toiseksi toimen täytyy todella parantaa sisämarkkinoiden toimintaa, kun syyksi ei riitä se, että kansallisten määräysten välillä on tiettyjä eroja. Sitten kolmanneksi tämän parannuksen täytyy vähentää kilpailun vääristymistä tai estää se, että syntyy tulevia esteitä. 2009 Vodafone-tapauksessa tuomioistuin on tämän todennut. Siinä todetaan, että että artiklan 95 toimien täytyy aidosti parantaa sisämarkkinoiden toimintaa ja toimintaehtoja, kun taas erot kansallisten sääntöjen välillä tai mahdollinen eh, perusvapauksien rikkominen tai sen abstrakti vaara ei riitä, kun ajatellaan ylipäätään suoraa vaikutusta sisämarkkinoihin tai sitten kilpailuun. Näin ollen tuomioistuin vaatii sitä, että äh, tämän täytyy suoranaisesti vaikuttaa sisämarkkinoihin, mutta tätä ei ole mitenkään helppo tulkita. Ajatellaan vaikkapa Saksan liittovaltiorakennetta, jossa vastaavia määräyksiä on lisätty. Öö, näissä tapauksissa. Ja Saksan perustuslakituomioistuin vaatii, että lainsäätäjä todella osoittaa ja sillä on todistustaakka sen suhteen, että mahdollisia negatiivisia vaikutuksia syntyy. Ja lainsäätäjän täytyy todella ottaa huomioon vain sellaiset elementit, jotka ovat todella rele- relevantteja. Ja kun ajatellaan tätä tapausta nyt kesäaikadirektiivistä, niin muistiossa perustetaan hyvin paljon niihin tuloksiin, joita ylipäätään yleensä talouden toimijat ovat esittäneet kesäajan harmonisoinnin puolesta. Ja näin ollen 114 SEUT-sopimuksen artikla tulee huomioon, ottamis, huomioon otettavaksi. Joka tapauksessa, kun ajatellaan sisämarkkinoiden toiminnan parantumista, niin itse asiassa näiden vaikutusten ei katsota olevan niin suuret, että tämä todella vaatisi lainsäädäntöä. Sitten suhteellisuus. Suhteellisuus liittyy kolmeen seikkaan toimen toimialaan, luonteeseen sekä sitten kustannukseen ja hyötyyn niin yrityksille kuin yksilöillekin. Näin kun ajatellaan kansallisen lain harmonisointia, niin tämä on tietenkin kaikkein vähiten intrusiivinen toimi. Ja suhteellisuus tietenkin vaatii todisteita lainsäädännölle Kuitenkin komissio on omat arvionsa perustanut riippumattomaan konsulttien kertomukseen, joka ottaa huomioon eri tutkimukset. Kuitenkaan nämä johtopäätökset eivät ole täysin ratkaisevia, niin kuin komissiokin on itse todennut. Esimerkiksi maatalouden suhteen ei voitu täysin varmoja päätelmiä tehdä. Ja kesäajan vaikutus terveyteen, energiaan ja tieliikenneturvallisuuteen, sitä on myöskin hyvin vaikea arvioida. Vaikuttaisi siltä, että harmonisoinnin puolesta lähinnä vapaa-aika, matkailu ja liikenneala olivat niitä kaikkein merkittävimpiä toimijoita, jotka tätä harmonisointia vaativat. Kuitenkin kun ajatellaan Euroopan unionin toimia suhteellisuusperiaatteen alla, niin tämä tietenkin vaikuttaa lainsäätäjään. Tuomioistuin voi arvioida tätä suhteellisuutta vain siinä tapauksessa, että se saa lainsäätäjältä kylliksi tietoa. Ja tässä todella Tuomioistuimen on saatava tätä tietoa riittävästi, äh, muuten äh, se ei asiaan voi puuttua. Kun sitten ajatellaan läheisyysperiaatetta, se tietenkin vaatii EU toimia siinä tapauksessa, että jäsenvaltioiden toimet eivät ole riittäviä. Näinhän on selitetty myös direktiiviehdotuksessa, enkä tässä nyt toista tätä sanamuotoa muistionsta sen kappaleesta 4.1, mutta joka tapauksessa subsidiariteettiin on viitattu myös menneisyydessä. Nyt tulkin on huomautettava, että puhuja lukee niin kovaa vauhtia, että tulkin on hyvin vaikea pysyä perässä. Joka tapauksessa vaikutusarviolle tämä voi olla todella hyvin keskeinen seikka. Ja jos nyt... Niin, minulla on kyllä Vodafoneista täällä vielä lisää. direktiivin suhteen tämä läheisyysperiaate perustelu ei itse asiassa toimi. Eli pähkinän kuoressa voitaisiin todeta, että ongelman tulee olla maiden välinen ja siihen on todella siis Euroopan unionin tasolla puututtava. Muistiossa ei selvästi osoiteta, mitenkä Äh, eri tavoin jäsenvaltioissa tätä kesäaikaa tulkittaisiin ja jäsenvaltiot äh, voisivat tämän äh, asian myös koordinoida keskenään. Kun ajatellaan lisäarvoa tässä tapauksessa, siis EU-toimien lisäarvoa yksin omaan harmonisoinnin kautta, niin tässä edes ei ole tarkasteltu jäsenvaltioiden tason toimia. Viimeaikaisissa tuomioistuimen päätöksissä on todettu, että tarvittaisiin parempia perusteluja. Näin, kun puhutaan älykkäämmästä sääntelystä, niin nämä perustelut esimerkiksi juuri oikeusperustan, suhteellisuuden ja läheisyysperiaatteen suhteen ovat tässä riittävät välttämättömiä ja vaikuttaakin epätodennäköiseltä, että tuomioistuin niitä hyväksyisi. Ja kun ajatellaan sitten poliittista vastustusta, niin sitä tietenkin voi aina kuulla. Kiitoksia. Tuki huomauttaa vielä, että tämä puhuja oli täysin mahdoton. Thank you very much. Uh, after this... Kiitoksia, kiitoksia oikein paljon näiden kahden esityksen jälkeen. Meillä on jälleen mahdollisuus kysyä kysymyksiä molemmilta ruoaltaiselta vierailtamme. Herra Becker. Mm, tällä kertaa ihan lyhyesti puheenjohtaja. Minun mielestäni näiden kahden viimeisen asiantuntijalausunnon perusteella voimme itse asiassa saada vahvistuksen epäilyllemme siitä, että vakavasti otettavaa tieteellistä tutkimusta tarvitaan aivan välttämättä. Mikä se lopputulema tulee olemaan, sitä minä en voi tietää. Henkilökohtainen kantani voi tässä vaiheessa jäädä sivuun, mutta mielestäni nyt on erityisen painavia syitä, erityisesti kun kuulimme näistä kronobiologisista ulottuvuuksista asiaan, niin mielestäni tässä on aivan ilmeistä se, että ihmisten elämään ei tule turhaan puuttua. Mr. Liese. Kiitoksia, herra Liise. Vielen Dank. Kiitos. Kiitän myös äh, kahta asiantuntijamme. Professori Marta Merolta kysyisin seuraavaa. Jos oikein ymmärsin, mutta halusin tämä nyt vielä selventää, että ymmärsin oikein. Jos ymmärsin oikein, niin teidän kannaltanne paitsi tämä kellon siirtäminen kaksi kertaa vuodessa ja sen jälkeinen viikko on ongelma, vaan ongelma on ylipäätään tämä kesäaika, koska meidät pakotetaan heräämään tuntia aiemmin ja tämä on hyvin suuri ongelma monien ihmisten biologiselle kellolle ja näin ollen nämä monet sairaudet, joihin viittasitte, lisääntyvät. Olenko ymmärtänyt oikein? Tämähän siis tarkoittaisi sitä, että paitsi että kelloja ei tulisi siirtää, meidän tulisi todella pitää kiinni talviajasta vuoden ympäri. Tätähän monet kansalaiset meille eivät vielä ole ajatuksenaan välittäneet, eli tässä käydään ikään kuin kaksinkertaista keskustelua. Roil. Kiitoksia, herra Roil. No minäkin haluaisin mielelläni tarttua tähän kysymykseen. Rouva professori, haluaisin mielelläni kuulla, että se mitä te tässä esititte, Onko tämä tieteellisesti äh, laajalti hyväksytty kanta? Onko se kiistaton kanta vai... Äh, no ei täysin kiistatonta tieteessä voi ollakaan, mutta onko tämä suhteellisen laajalti hyväksytty kanta vai ei ole? Ja toinen kysymys, onko teillä selitystä siihen, miksi tämä hyvin vakava asia Miksi se ei politiikassa tai yhteiskunnallisesti ole saanut tämän suurempaa kaikupohjaa? Miksi asian ei ole kiinnitetty huomiota? Kun minä ensimmäisen kerran tätä asiaa aloin pohtia, kun kans, eräs kansalainen puoleeni kääntyi, niin en minä sitä kovin vakavana pitänyt. Ajattelin, että onhan tämä nyt ihan mielenkiintoinen juttu sinänsä, mutta eivät kai nämä terveysvaikutukset nyt niin suuria voi olla. Ja sitten kolmanneksi, voidaanko jotenkin äh, kvantifioida, en tiedä onko se ylipäätään mahdollista, että mitenkä moni ihmisiin tämä vaikuttaa, vaikuttaako muutamaan, muutamaan harvaan vai vaikuttaako lähes kaikkiin? Eli onko tämä vielä huomattavasti laajempi kysymys kuin mitä edes osaan tässä nyt sanoillani tuoda esiin. Thank you very much. Uh... Kiitoksia. Nyt pyytäisin arvovaltaisia vieraita vastaamaan. A, ah, pahoillani. Otamme vielä yhden kysymyksen, herra Le, Le Breton. Merci, monsieur. Kiitoksia, puheenjohtaja. Tämän päivän kokous on ollut todella kiinnostava. Haluaisin kiittää kaikkia osallistujia siitä, että olette tulleet tästä asiasta meille puhumaan. Tässä alkaa vähän jo huimata puheenvuorojen lopussa ruvetaan pohtimaan, miksi tällainen kesäaika on ylipäänsä otettu käyttöön. Aikoinaan eri argumenteilla perusteltiin tätä uutuutta ja nyt ne sitten täällä ammutaan alas yksi toisensa jälkeen. Turvallisuusargumentti on ammuttu alas. Täällähän sanottiin, että joissakin maissa on ollut enemmän autoa onnettomuuksia uuden ajan jälkeen kuin aikaisemmin. Sitten tämä biorytmiargumentti No se on aika moinen. Meillähän on juuri selitetty, että biorytmit ovat tässä häirintyneet voimakkaasti ja että tämä on vähentänyt yksilöiden tehokkuutta ja tuonut vesymystä ja terveysongelmia. Sitten merkittävä argumentti vielä koski näitä säästöjä. Ja nyt kuulin tällä lue, luvun, joka on aika valtava. Mitä siis maksaisi siirtyminen kesäaikaan. En tiedä, koko kuulla tämän oikein tai oliko tulkkaus oikein. Esitän kysymyksen Roa Merolle. Sanoiko hän, että tämä ma, siis siirtyminen kesäaikaan maksaisi 131 miljardia euroa vuosittain, jos siirrytään kesäaikaan? Siis mahdoinkohan ymmärtää oikein, jos tämä on näin, niin tämähän on aivan valtava summa. Sitten lopulta Van der Bruen juuri tässä vielä oli viimeisen naulan arkkuun ja sanoi, että tämä oikeusperusta, joka valittiin aikaisemmin kesäaikaan siirtymistä varten, on aika hauras. Haluaisinkin hänelle esittää kysymyksen, miksi hänen mielestä tähän seikkailuun lähdettiin. Oliko kyseessä vain yritys jotenkin ideologisesti päästä eteenpäin niin, että Eurooppa sai tällaisen uuden valloituksen tehtyä ilman, että siitä tuli, oli mitään menestyksen takeita. Before... Kiitoksia. Ennen kuin annan puheenvuoron arvovaltaisille puhujillemme, haluaisin varmistua siitä, että herra Le Breton tietää, että meillä on vielä yksi esitys tämän jälkeen. Eli tämä ei ole vielä kuulemisen loppu, vaan vielä on yksi esitys tulossa. No hyvä. Ehkäpä professori Mero voisi aloittaa. Uh, thank you for the questions. Um... Kiitos, kiitos kysymyksistä. Kirjoitin tähän muutamia kommentteja näiden kysymysten perusteella. Yksi arvoltainen edustaja viittasi siihen, että meillä on esimerkiksi uniongelmia, jotka saattavat kestää jopa viikon. No itse asiassa tätä on tutkittu Tätä on tutkittu noin 50 henkilöllä ja vaikuttaa siltä, että aikaisemmat kronotyypit eivät kärsi tästä kevät aikamuutoksesta, vaan ne pystyvät sopeutumaan melko nopeasti, ehkä tämän viikon sisällä uuteen aikaan. Mutta sitten myöhemmät kronotyypit, ja suurin osa ihmisistä on näitä myöhempiä kronotyyppejä, ovat sellaisia, että kärsivät jopa useamman viikon ajan. Eli jos katsotaan tilannetta neljän viikon päästä, niin ihmiset ehkä silloin palautuvat tähän normaaliin unirytmiin. Eli tämä ongelma on hieman hankalampi kuin mitä me kuvittelemmekaan. Ja pohditte, että ehdotinko sitä, että pysytellään vain talviajassa, ja kyllä näin on. Kun otetaan näitä kronobiologian tutkimuksen tuloksia huomioon, niin tämä olisi minun johtopäätökseni, eli ja kollega pohti, että miksi tästä asiasta ei ole puhuttu aikaisemmin ja enemmän. Ja tämä kronobiologia on todellinen tutkimusala ja koko eh, tutkimusalalla ei ehkä ole ymmärretty, kuinka tärkeä tämä biologinen kello on. Biologinen kello on siis se toiminto, joka ajoittaa näitä toimintoja tietyn vuorokauden aikaan. Ja evoluutio on sitten määrännyt sen, että on tietty paras aika päivässä tietyille toiminnoille. Ja kun tämä sitten sekaantuu, tämä aikataulu luonnottomalla tavalla, niin me pystymme kyllä jatkamaan toimintaamme ja olemme ihan ok kunnossa, ehkä hieman väsyneitä ja ehkä olemme hieman, käymme hieman hitaammin pieniä muutoksia tapahtuu. Mutta ilmeisesti tutkimuksen mukaan nämä pienet muutokset sitten kasaantuvat. Ja biologinen kello ja sosiaalinen aika ovat ikään kuin sairauksia, jotka koostuvat pienistä vaikutuksista. Sitä on ehkä vaikea kuvailla on olemassa myös sairauksia, jotka johtuvat suurista muutoksista. Jos on esimerkiksi tällainen tietty geeni, joka vaikuttaa Hunting-sairauteen, se on siis suurien muutosten tauti, mutta sitten on tällaisia pienien, pieniä, muutokset, pieniä muutoksia, jotka jatkuvat pidemmällä aikavälillä, ja sitten syntyy tällainen sairaus, joka on juurikin sosiaalinen aikaerorasitus. rasitus ja se ilmenee monillakin tavalla. On esimerkiksi ongelmia aineenvaihdunnassa tai sydänverisuonitauteja tai muita vastaavia häiriöitä, koska tämä biologinen kello ajoittaa näitä kaikkia järjestelmiä. Olen valmistellut asiakirjan ja kronobiologiakollegat Euroopassa ovat valmistelleet tällaisen valkoisen paperin kirjan, joka liittyy tähän asiaan ja se on saatavilla tuolla ilmeisesti tuolla salin perällä ja siinä puhutaan siitä, että miten kronobiologian alalla tämä ilmiö nähdään. Ja kuinka moniin tämä asia vaikuttaa? No sosiaalinen aikaeron rasitus on sellainen ilmiö, joka vaikuttaa oikeastaan 80 prosenttiin ihmisistä. kaikki ihmisiä, jotka käyttävät herätyskelloa, teini-ikäiset tästä kärsivät eniten. Ja sitten viimeinen kommentti. Kuinka oikeastaan päädyimme tähän kesäaikaan? Kuinka tämä historian, historiassa otettiin käyttöön? Olen lukenut julkisesta ajasta ja yksi kertomus on se, että oli brittiläinen arkkitehti, joka kävi Lontoossa joka päivä töissä. Ja hän oli tällainen aikainen kronotyyppi ja hän huomasi, että varjot ikkunoissa tai verhot ikkunoissa olivat kiinni, jotta ihmiset pystyvät nukkumaan. Ja hänen mielestään tämä oli valon hukkaa. Ja sitten ilmeisesti hän aloitti tämän pani liikkeelle tämän aloitteen kesäajasta ja loppu onkin sitten historia. En tiedä onko tämä totta, mutta tämä on yksi tarina, eli ei kovinkaan tieteellinen peruste. Thank you. I would just like to point out that Kiitoksia. Voisin vain tuoda esille sen. My opinion on the choice of legal basis. Niin tämä oikeusperusta koskee ero kahden kysymyksen välillä. Pitäisikö meillä olla kesäaikaa ollenkaan? Ja mitä sisämarkkinaulottuvuuteen vaikuttaa se, että on eri aikatauluja, kun käännetään kelloa kahdesta näkökulmasta voidaan tätä katsoa ensinnäkin paremman sääntelyn pakettia, paremmin enemmän su- suuntaviivat ja sitten oikeuskäytäntö viime ajoilta, josta mainitsin. Ja näyttää siltä, että direktiivi ei ole vakuuttava perusteluissaan. Täällä on paljon johdantosan kappaleita, paljon näyttöä, jotka koskevat kesäaikaa, mitkä eivät kuitenkaan oikeastaan liity mitenkään tähän entiseen artiklaan 95, joka nykyään artikla 14, joka koskee harmonisointia ja sen vaikutusta sisämarkkinoita. Kyllähän jotakin näyttöä on, mutta ei sitä vaikuta olevan kovin paljon. Thank you very much. Kiitoksia oikein paljon. No niin, olemme käsitelleet nämä kysymykset, jotka liittyvät tähän toiseen osioon. Sitten viimeisenä, mutta ei vähäpätäisimpänä, meillä on tohtori Mihail Vuneli, joka on hallintoryhmän jäsen saksalaisesta energia- ja vesi alan yhteisöstä. Hän on Berliinistä. Hän puhuu meille nyt 10 minuutin ajan. Kiitos puheenjohtaja, arvoisat parlamentin jäsenet. Aivan ensin sydämelliset kiitokset kutsusta saada osallistua tähän parlamentin kuulemistilaisuuteen energiateollisuuden nimissä. Michael Wunderlich on siis nimeni ja minä olen energia- ja vesitalousliiton talousliiton edustaja. Äh, halusimme yrittää energiatalouden kannalta nyt valaista tätä asiaa hiukan. Ihan näin ennalta voin todeta, että käytettävissä olevat faktat, tieteelliset tiedot eivät ole kovinkaan kattavia, eivätkä mitenkään nämä tyydyttäviä, saati sitten ajankohtaisia. Kun ajatellaan energian tuotannon muutosta, niin puitteet ovat muuttuneet ja näin ollen tarvittaisiin kyllä tuorempaa empiiristä tutkimusta. Palaan tähän vähän myöhemmin sitten vielä. Kesäaikaan siirtyminen on Saksassa vuodesta 80 ollut voimassa 96 vuodesta koko Euroopassa. Tämä liittyy vuoden 73 öljykriisiin. Haluttiin, että päivänvaloa hyödyntämällä voidaan säästää energian kulutuksessa. Ja se, että sovittiin 96 siitä, että kaikki siirtyvät kesäaikaan samanaikaisesti, ja siirtyvät siitä jälleen samanaikaisesti, niin tämä, tästä direktiivistä kai päätettiin tietyn tutkimuksen pohjalta. Ja kaikkein tärkein perustelu, jonka varmasti jo olette kuulleet, on Euroopan sisämarkkinoiden toiminnan varmistaminen, erityisesti maatalous, matkailu, liikenne, jotta nämä voivat toimia yhteiseltä pohjalta. Jo direktiivin voimaan saattamisen aikaan direkt, mm, komissio totesi, että kai tässä jonkinnäköistä vaikutusta on, mutta ei esimerkiksi ympäristövaikutuksista voitu saada todellista faktatietoa. Mitä tulee energian säästön, kun illalla on valoisampaa, käytetään vähemmän sähköä, koska ei tarvitse valaista, mutta toisaalta sitten taas äh, lämmityskustannukset nousevat äh, ja äh, näin ollen tämä on niin myönteistä kuin kielteistäkin. On hyvin vaikea todeta, mitkä nämä todelliset säästöt ovat. Joka tapauksessa ne vaikuttavat olevan hyvin vähäisiä. Komission tietojen mukaan siitä huolimatta, että vapaa-aikaa voi viettää valoisammassa, ja mikä on tietenkin myönteistä, niin muuta myönteistä ei juurikaan välttämättä löytynyt. Eli aika kyseenalaiselta vaikuttavat nämä myönteiset puolet. Ja tätä säästöä, energiansäästöä ei koskaan ole voitu todistaa. Saksan ympäristökeskuksen mukaan kyllä sähkövaloa säästyy iltaisin hyvä niin, mutta toisaalta aamulla eh, joudutaan lämmittämään enemmän, joten tämä on plus miinus nolla. Ja Münchenin tekninen yliopisto vuonna 1983 on toteuttanut tutkimuksen mikro- ja makroanalyysi kesäajan vaikutuksesta energiaan, että energian kulutukseen tämä vaikutus on niin pieni, että sitä ei edes tarvitse ottaa huomioon. Sitten vuodelta 1994 meidän edeltäjäjärjestömme on myös todennut, että energiansäästöä ei voida todeta tapahtuvan. Komissio sitten vuonna 2007 antoi tiedonannon, jossa se vielä veti yhteen tuolloisen tilanteen. Ja kun tätä tarkastelee tätä komission tekstiä, tästä muutama esimerkki, niin todetaan, että esimerkiksi Bulgariassa säästö on noin 0,01 prosenttia kokonaiskulutuksesta, energiankulutuksesta 2005, Ranskassa 0,014 prosenttia vuonna 2005, eli tosiaan äh, valoa säästettiin, mutta mutta näistä säästöstä tuli periaatteessa saattaa aikaan energiaa ja se ei tuolloin vielä ollut niinkään mahdollista. Vuosina 2000-2001 Virolla ei ollut vielä kesäaikaa käytössä. Tuolloin kotitalouksien sähkön kulutus oli korkeampaa kuin sitten myöhemmin. Tosin tämä ero oli alle 10 prosenttia ja itse asiassa se ei ollut mitenkään merkittävä. Kun katsotaan koko Euroopan unionia, niin Yhdysvalloista on sellainen tutkimustulos, joka toteaa Indianan alueelta, että ja tässä todella arvioitiin yli 7 miljoonan kotitalouden energian kulutusta, niin tässä on todettu, että kesäajan käyttöönoton jälkeen sähkön kulutus lisääntyi noin 4 prosentilla todennäköisenä syynä se, että käyttää lämmitykseen, meni enemmän energiaa ja myös kuumina kesäiltoina energiaa käytettiin enemmän ilmastointiin ja viilentämiseen. Sitten vuodelta 2013, aika tuore tutkimus siis, tutkimus, jossa todetaan, että pysyvä siirtyminen kesäaikaan voisi tai olisi aiheuttanut Itävallassa Oberösterreichin alueella 4 miljoonan euron säästöt, mutta mihin tämä oikeastaan perustuu, ei tutkimuksesta. Eli tässä olen nyt käynyt hiukan läpi tällaisia erilaisia tietoja energia-alalta ja näin voitaneen todeta, että tähän asti sitten tietojen mukaan kesäaikaan siirtyminen ei energiansäästöä aiheuta aikaansaa. Esimerkiksi nyt kun valaisimet, äh, lamput ovat entistä energiatehokkaampia, niin äh, tämä valon säästö ei itse asiassa ole niin merkittävää, että sillä kompensoitaisiin tätä lämmityskulujen äh, lisääntymistä aamuisin. Kun ajatellaan Saksan energiankulutusta Saksan kotitalouksissa. Sähkövalon käyttö on noin 8 prosenttia kokonaiskulutuksesta ja todennäköisesti pikemminkin kuin tämä valais, valaiseminen tärkeää on lämmitys muun muassa. Ja nyt käynnistyvä kesäaikatarkastelu tarkastelu tulisi mielestäni perustaa mahdollisimman ajankohtaisiin ja kattaviin tieteellisiin tietoihin, jotka liittyvät paitsi energiatehokkuuteen, ottavat sen huomioon, niin myöskin sen, miten energiantuotanto toteutuu eri jäsenvaltioissa. Kun ajatellaan uusiutuvien energialähteiden, muun muassa aurinkoenergian käyttöä, nämä tulisi ottaa huomioon ja kokonaisvaikutus energian kulutukseen, mutta tietenkin sitten myös se, miten saataisiin alueellisella tasolla näitä piikkejä paremmin tasoitettua. Ja kun katsotaan aurinkosähkön merkityksen lisääntymistä, niin tällä saattaisi tietenkin olla entistä suurempaa vaikutusta. Tätä ei tietojemme mukaan ole vielä tutkittu kylliksi ja tässä olisi kyllä akuuttia tutkimustarvetta. Suosittelisin siis johtopäätöksenä että energiatalouden kannalta tarvittaisiin ehdottomasti kunnollista tutkimustietoa. Tähän astisten tietojen mukaan kesäaikaan siirtyminen ei energian kulutukseen vaikuta millään myönteisellä tavalla. Eli tutkimuksen tarvetta tässä todella olisi. Kiitos, hyvät naiset herrat. Thank you very much. Uh... Kiitoksia oikein paljon. No niin, nyt sitten aikaa kysymyksille. Eli viimeiselle puhujallemme voidaan nyt esittää kysymyksiä herra Roil. Minä kiitän äh, näistä tiedoista. Ei tämä ole ollenkaan mikään pikkujuttu nyt eikä mitenkään merkityksetöntä. Te totesitte, että kun tähän koko hommaan lähdettiin alun alkaen, niin tämä johtui osittain öljykriisistä ja siitä, että energia täytyy säästää. Hyvä niin, mutta jos jo lyhyen ajan kuluessa ja, ja vielä tänä päivänä nähdään, että tällaista energian säästöä ei tapahdu, säästö ei toteudu, ja toteatte, että energiansäästöllä olisi täysin muita, muilla aloilla paljon parempia mahdollisuuksia, niin ei varmaankaan ole eh, järkevää vaikeuttaa elämäämme kaksi kertaa vuodessa tällä kellojen siirtämisellä, kun ei siitä kerran ole vastaavaa hyötyäkään. Viittasitte tuohon 2007 komission äh, kyselyyn. Siinähän äh, todetaan, että direktiiviin sisältyy myös uudelleen tarkastelulauseke. Sitä itse asiassa eivät halunneet tuloin edes toteuttaa, pakko kuitenkin oli. Ja tässähän lukee, luitte sieltä pari esimerkkiä meille mutta minun tietääkseni ihan kattavasti voitiin todeta, että missään maassa ei edes tuolloin 2007 voitu todentaa minkäänlaista energiasäästöä. Perustelu oli vain se, että mikä jäsenvaltio tai komissio eivät jaksaneet käynnistää tätä prosessia direktiivin muuttamiseksi tai peruuttamiseksi. Joten siksi kysyisinkin teiltä, te tässä perustitte tietonne Saksan lukuihin, ne tunnette parhaiten. Vuoden 2007 komission numerotiedot ymmärtääkseni kuitenkin myös todistavat sen, että nämä Saksan luvut ovat hyvin edustavat edustavat myös muiden maiden tilannetta ja myös tuo Amerikan esimerkki osoitti erinomaisesti, että ei tämä ole perustelu eikä mikään. Joten ei kenenkään tarvitse enää meille selittää, että kesäaikaan siirtyminen on typerää, kun tässä se nyt on jo nähty, se on typerää. Uh, Mrs. Niebler. Ruva Niebler. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluan tohtori Mundelichia kiittää hänen esityksestään. Olen täysin samaa mieltä kollega Roilin kanssa. Eli tämä perustelu sille, miksi vuonna 2001 tämä direktiivi haluttiin, perustui johonkin energiansäästö perusteluihin, mutta kun nyt on kerran nähty, että energiansäästö ei toteudu, niin ei ole mitään järkeä pitää kiinni tästä direktiivistä. Semminkin kun sillä on kielteisiä vaikutuksia muilla aloilla, niin kuin muista puheenvuoroista on kuultu, esimerkiksi sisäinen kello, biorytmi, kaikki muut asiat. Eli kiitos oikein paljon. Ei minulla oikeastaan mitään lisäkysymyksiä ole. Pohdin tässä nyt edelleen. En tiedä, voiko joku tämä minulle selittää. Mitä tämä kesäaikaan siirtyminen Euroopassa maksaa? En tiedä, pystyykö tähän kukaan vastaamaan. Mitä tämä kaikki maksaa? Se olisi mielestäni kiinnostavaa kuulla, varsinkin näinä aikoina – kun kaikki yritämme parhaamme mukaan säästää. Ja teiltä puheenjohtaja pyytäisin, että tämän kuulemisen jälkeen toteuttaisimme nyt sitten vielä seurantaa. En tiedä millä tavoin te voisitte ehkä sitä pohtia, voisitte ehkä koordinaattorien kanssa yhdessä pohtia, että voisimmeko me ää, antaa toimeksi vaikutusarvion täällä parlamentin tutkimuskeskuksessa vai esitämmekö tästä kysymyksen vai kirjoitammeko oma-aloitteisen mietinnön. Tähän meillä on erilaisia vaihtoehtoja tähän jatkotoimeen, mutta kyllä keskustelu tänään mielestäni on osoittanut, että aika lailla täällä kyllä vastustetaan kesäaikaa siirtymistä. Kaikki ovat todenneet, että asiassa on nyt toimittava, eikä kukaan ole ainakaan kannattanut kellojen siirtelyä. Joten toivon, että asia ei nyt hautaudu minnekään paperipinojen alle, vaan että tässä todella edetään jatkossa. Mr. Wunderlich, äh, uh... Kiitoksia. Haluaako vieraamme reagoida näihin kommentteihin? Thank you very much. Aivan lyhyesti. Kiitoksia puheenjohtaja. Fragen No kun kerran kysymykset esittiin saksaksi, niin vastaan saksan kielellä. Kun tätä komission äh, tekstejä tarkastelee, yhtenäiset sisämarkkinasäännöt ovat tietenkin ihan ymmärrettävä asia, mutta tosiaan emme ole voineet mitenkään todistaa, että energiaa säästyisi millään tavalla. Kun ajatellaan teknologian kehittymistä, pikemminkin neuvoisin, että että järjestelmällisesti asiaa tutkittaisiin, koska järjestelmällistä tutkimustietoa ei ole olemassa. Ja uudet energian säästöpotentiaalit, energiatehokkuus sekä tietenkin esimerkiksi aurinkosähkö ovat hyvin kiinnostavia energian säästön suhteen. Minulla on tosiaan näitä Saksan numerotietoja, joitain tietoja tuosta komission aika ohuesta tekstistä, Äh, kaiken kaikkiaan todetaan, että 57 prosenttia olisi aika tyytyväisiä, mutta en tiedä, mm, mitä tarvitaan direktiivin muuttamiseksi, mutta energiatalouden kannalta ei ole todistettu, että minkä näköistä energiansäästöä syntyisi. Sen voin teille vahvistaa tässä. Kiitos. Uh, thank you very much. Dear. Kiitoksia. Hyvät kollegat, ennen kuin päätämme tämän kuulemisen, Haluaisin kiittää ensinnäkin kaikkia arvaltaisia vieraitamme. Meillä on yksi arvaltainen vieras vielä, joka on Tsekin senaatista, herra Chilar, joka on laatinut tämän For Only One Time asiakirjan. Ja herra Chilar haluaisi myöskin puhua vielä. Olkaa hyvä. Promluvte. Vážené dámy ja vážení pánové, moc děkuji za... Hyvät naiset ja herrat, haluaisin kiittää teitä puheenvuorosta. Haluaisin kiittää myös tästä mahdollisuudesta seurata keskusteluanne. Haluaisin kiittää ystävääni Pavel Svoboda ja Rova Shoidravaa. Heistä on ollut minulle paljon apua täällä Euroopan parlamentissa. Olen äh, käsitellyt tätä asiaa jo aika kauan. Haluaisin muutamia huomioita esittää. Tämä asia tulee esille viime vuosisadalla, kun Benjamin Franklin otti käyttöön kesäajan Yhdysvalloissa. saksalaiset ja ranskalaiset tekivät samalla tavalla ensimmäisen maailmansodan aikana niin, että he pystyivät sotimaan pidempään ja Hitler teki samoin toisessa maailmansodassa samasta syystä. kesäaika otettiin käyttöön kommunistisessa Tsekoslovakiassa 70-luvulla energiansäästötarkoituksessa. Mutta tässähän on aika selkeästi ihminen puuttuu luonnon toimintaan. Ihmiset pitävät itseään luontoa voimakkaampana, aurinkoa voimakkaampana ja tämä johti ihmiset tekemään tämän tyyppisiä päätöksiä. Haluaisin kiittää professoria, joka puhui näistä terveyskysymyksistä professori Ilnerova Tsekin tasavallassa on, on löytänyt samantapaisia tuloksia kuin professori Mero ja usein viittaa näihin löydöksiin. Kun otetaan huomioon, että kukaan ei hyödy tästä ja meidän löydyksiemme mukaan 20 prosenttia väestöstä kärsii kellon siirtelystä, niin olen sitä mieltä, että mitä pikemmin pääsemme eroon tästä ja mitä pikemmin Euroopan komissio pääsee tästä eroon, niin sen parempi. Downin syndroomasta kärsivät ihmiset kärsivät näistä kellonkääntelyistä. Ja se heidän vaikeutensa jatkuvat pidempään ajallisesti kuin muiden. Meillä on kollegoja, joilla on tämä syndrooma ja he, he kärsivät tästä. Ja jos me ollenkaan välitämme heidän kärsimyksistään, niin on todella korkea aika tehdä tämän asian kanssa jotakin. Ja kyllä komission on nyt ryhdyttävä toimiin. Me jatkamme kampanjointia Tsekin tasavallassa ja pyrimme vakuuttamaan hallituksen siitä, että päästään eroon kesäajasta. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitoksia oikein paljon. Professori, olkaapa hyvä. Uh, I just would like to point out that... Um... Haluaisin vielä tuoda esille sen, että Benjamin Franklin oli kuuluisa aikainen kronotyyppi. hän ikinä olisi tällaista ajatellut. Jos hän olisi ollut normaali tai myöhäinen kronotyyppi, pahoittelen maanmieheni puolesta. Okay. Uh... Hyvä. No niin, nyt on varmasti aika kiittää kaikkia arvoaltaisia puhujiamme siitä, että olette olleet täällä tänään ja olette kertonut meille näistä asioista. Ja haluaisin kiittää kaikkia jäseniä siitä, että olette olleet mukana ja tukeneet minua tämän kuulemisen järjestämisestä, koska aluksi kun kerroin tästä ideasta yhteiskuulemiselle, niin kaikki eivät olleet aivan niin optimistisia tämän ajatuksen suhteen, no näin diplomaattisesti muotoiltuna. Olemme kuitenkin oppineet paljon meidän vierailtamme ja tiedämme, että meidän pitää edetä tässä lainsäädäntöasiassa. No kuinka sitten päästämme eteenpäin? Tästä keskustelimme lyhyesti tänä aamuna koordinaattoreiden kokouksessa – juuri valiokunnassa ja tulimme siihen loppupäätelmään, että voisimme antaa esittää suullisen kysymyksen komissiolle seuraavassa täysistunnossa. Se voisi olla yksi tapa ikään kuin nopeuttaa tätä koko prosessia. Mutta tietysti Roman Nieblen on oikeassa siinä, että että oma-aloitteinen mietintö olisi myöskin vaihtoehto tulevaisuutta ajatellen. Kiitoksia oikein paljon, että olette osallistuneet tähän kuulemiseen ja päätän istunnon tähän.